Thank you. Kiitos. Nyt minä sitten raportan, raportoin teille meneillään olevista toimielinten välistä neuvotteluista. Meillä on yksi asia, josta meidän täytyy keskustella. Kyseessä on Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti kolmas e, maan kotipaikkaa käsittelevä kolmikanta järjestettiin eilen maanantaina ja siellä tämä liittyy myöskin Euroopan pankkiviranomaisen, siis ei pankki vaan lääkevirastoon. Ah, Ekonille kyseessä oli siis pankkiviranomainen ja meille EMA. Ja nyt on hyväksytty kompromissiehdotuksia liittyen tekstin teknisiin määräyksiin. Parlamentti toisti vaatimuksen poliittiseen sitoumukseen kaikilta toimielimiltä kun ajatellaan EU-virastojen paikkajakoa ja vaati, että Euroopan parlamentti otetaan kaikissa vaiheissa täysin mukaan. Puheenjohtajavaltio esitti Koreberin vahvistetun mandaatin ja esitti neuvoston lausuntoa ja parlamentti teki vastaehdotuksen, jossa mainittiin yhteisen julkilausuman tarkistusta ja lainsäädäntö menettelyyn vahvistamista viranoma, virastojen äh, kotipaikan osalta. Nyt äh, pyrittiin äh, tästä tekemään päätös kirjallisen menettelyn kautta sen jälkeen, kun Koreper, on asiasta neuvotellut. Eli tässä nyt näistä toimielinten välisistä neuvotteluista. Ja voimmekin siirtyä seuraavaksi äänestämään. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana ja toivottavasti ne ovat siellä paikoillaan. Ensin äänestämme lääkinnällisiä laitteita ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan asetusten täytäntöönpanosta. Tämä on suullisesti vastattava kysymys komissiolle. Sähköinen koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Now we vote on. Seuraavaksi äänestämme mietintö luonnoksesta. Panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun kertatislatun sosun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten. Ja ainoastaan ne, jotka ovat juoneet tätä, saavat äänestää. Onko päätösvaltaisia? En ole varma. No, mutta äänestetään. Nyt äänestys alkaa. Ani on juonut sitä. Ai ei vai. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme lausunnosta. Ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten 1967-2006 ja 2017-2007 muuttamisesta. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää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 Now we vote. Nyt äänestämme aloitemietintöstä koskee kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpanosta. Esittelijä on herra Pots. Aloitamme tarkistuksella 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Akri 38 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 raukeaa 70 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt kaikkia näikäsiä, joten tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. It's adopted. Seven... Hyväksytty. Ja 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaan 72. It's closed. Äänestys päättyy hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 76. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistuksen 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tarkistetaan 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan Agri 15. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää. Olen pahoillani. Tarkistetaan. Agri 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä suullisella tarkistuksella kansanpuolueelta. Onko joku tätä vastaan? Ei. No, sitten äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Agri 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Agri 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 35 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Agri 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 137 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaa tyhjää. Tarkistetaan 138. Äänestys alkaa. Tiukka äänestys. Koko ajan on ollut näin. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 141. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 140 raukeaa. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Agri 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Agri 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se oli sama, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty yhdenään enemmistöllä. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää yhden erouskoisin, mutta tarkistetaan. Agri 24. Äänestys päättyy. Yleinen enemmistö hyväksytty. Agri 30 puolesta vastaan tyhjää. Mennään, no niin, tarvitaan Agri 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 154 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65, 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 ja Agri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyvä, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. En nähnyt Allin ääniä. Uskon, että se menee lävitse yhden enemmistöllä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta A se raukeaa. Useita raukeaa. Nyt 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Satas... Seuraava raukeaa. Kompromissi 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ei, ei voi olla kansanpuolue, oliko kompromissia 18 vastaan? Se oli vain viive käsien nostossa, eli hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan. Uu, mielipideeroja huomaan. Teidän pitäisi olla eturivissä. Hyväksytty. 2.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan tyhjää 2.15 tarkistetaan. Äänestys alkaa. And it's closed. It is adopted amazingly. 2.16 puolesta vastaan tyhjää. 2.16 tarkistetaan. It's closed. Jos päättyy. Hyväksyt. Hylätty. 222 puolesta vastaan ECR on vastaan. Se on sitten hylätty. Ei äänestystä. Agri 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 224 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 225 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin, Rovaldo Rostetty. Compromise Kompromissi yksi. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 56. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 ei tämä raukeaa. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 28. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 raukeaa. Ja nyt 30-31 puolesta vastaan tyh, tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa. Kompromissin viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. tarvitaan 45. It's closed. Rejected. Hylätty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Teette elämäni vaikeaksi. kahdeksan. Tässä on strategisia liikkeitä. ECR ja SCD ja vihreät kansapuolueen kanssa. Äänestys päättyy. Hmm. Raikka, me hävisimme äänestys vitse? 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, 51 puolesta vastaan, 52 puolesta vastaan, tyh, tarkistetaan 52. Ja äänestys al päättyy, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.

57. 57. Tehdäänpä tämä, otetaanpa uusiksi. Siis tarkistus 57. Minä hiukan mietin, mitä täällä oikein tapahtuu. Tarkistamme tarkistusta 57. Äänestys on käynnissä ja se hyväksyttiin. Ja nyt me äänestämme loppuäänestyksessä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Koneäänestyksellä siis. Äänestys päättyy ja tämä on hyväksytty. This was uh, Mr. Poch very controversial. Mä olikin nyt aika kiistanalainen sen eikä tässä lopputulokseksikaan suurta enemmistöä. Täysistunnossakin vaikeuksia tiedossa. No niin, sitten kiertotalous ja muovit, eurooppalainen strategia. Oma-aloiteinen lausunto kyseessä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 147. Se kahdessa osassa ensiksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 puolesta vastaan. Hetkinen. Niin, kansanpuolue ja demarit ovat samalla puolella. Ensiksi epäröidy tätä. Eli 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 yksi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, hetkinen. No, tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Ja 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko? No, sanoisin, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 357 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 kahdessa osassa ensiksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Tarkistus 400 puolesta. Niin, siis yhdessä tuon 89 kanssa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kom- kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kalastus, kappale 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kalastus kappale 1, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kappale 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4, 6, 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Hylätty. Mm-hmm. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta hetkinen, tämä onkin rauennut. Eli kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 Hetkinen. Ja sitten yhdessä 4, 5, 6, 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 17 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tarkistetaan tämä kymmenes. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. No, tässä oli pakko kuitenkin tämä tarkastaa. 11 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan kansanpuolue puolesta vai vastaan? No, 24 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9. No tarkistetaan, siis 18 tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan tämä Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämä. hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se 70 79, kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää, 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja kalastuskomitean johdantosan kappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosan kappale 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten ensimmäinen I, siis kahdessa osassa, en puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys nyt tästä koko tekstistä. Sähköisesti. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Congratulations for Onnittelut siitä, että tässä on näin paljon kompromisseja tässä mietinnössä. No niin. Sitten toinen oma-aloittoinen mietintö. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa. Kyseessä on lausunto TRAN-valiokunnalle. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paljon kiitoksia. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta. Tämä raukeaa nähtävästi, kiitos. Seuraavaksi 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Alde vastusti vai oli puolella? Puolella. No niin, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Alde vastustaa vai hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, demaritko ovat puolella tässä. Tarkistetaan. Olen pahoillani. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää ECR hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys lausuntoluonnoksesta koneäänestyksenä. Tämä on hyväksytty. Now we vote. No niin, ja sitten äänestämme seuraavasta mietinnöstä, eli säännöistä ja menettelyistä unionin tuotelainsäädännön yhtenäistämisen täytäntöönpanosta 58 puolesta vastaan tyhjää. No, onko kansanpuolue vastaan vai puolesta? No siis 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää alde. No hyväksytty. 57 tarkistetaan tämä ensimmäinen osa nyt kuitenkin. 57 ensimmäinen osa siis. Äänestys alkaa. Haluatteko te äänestää? Kaikki eivät siis halua äänestää ilmeisesti. No hyväksytty. Mutta jos kaikki olisivat äänestäneet, niin mistä sitten tietää? No, jostain syystä että kaikki haluavat äänestää 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 76. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79. Äänestämmekö tästä? No, selvä. Selvä. 79 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetäänkö tästäkin? 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 ei, aha ei. Ei kun 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutos 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 96 puolesta Va- anteeksi. Hetkinen. Ai, se onkin samanlainen kuin tuo edeltävä. Totta, totta. No sitten yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Kuka puoltaa, vastustaa, tyhjää hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä. Aldesta ei kuulunut mitään. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alde vastustaa. Sata ja 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaanpa sekin. It's all the fault if it's not the reality. <laughs> the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Mm-hmm. Mikäs tämä nyt olikaan? Sitten 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, tarkistetaanpa tämä 120. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No 123 puolesta. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi 28 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämä 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 pu- 166 puolesta vastaan SD puolestako? No sitten se on hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää alde hyväksytty. No tarkistetaan se sitten kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No 140 ja 141 hetkinen raukeavat 142 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty 23 ja 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty 144 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 100. Hetkinen, tarkistetaanpa se nyt kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty 146 puolesta vastaan Tarkistetaanpa se. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. ja päättyy hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 hetkinen ja 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151. Ja siihen on suullinen tarkistus. Vastustatteko tätä? Ei, no sitten äänestämme oikopäätä suullisen esityksen kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä 154. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan hylätty. 163 kahdessa osassa ensiksi puolesta vastaan tyhjää. Hyl- Tarkistetaanpa tämä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjää ylätty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää demarit vastaan. No tarkistetaankaan me tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Missäs olemmekaan? 166 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaanpas tämäkin. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää alde hyväksytty. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 169. Hetkinen, se jo meni. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 34 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 170 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 3, Hetkinen, ei vaan, ei sitä 172 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sekin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 174 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 ja ne 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten 44 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Mitäs Alde puolestako hyväksytty? Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puol... Tarkistakaamme. Päättyy äänestys. No niin, hyväksytty sittenkin yhdellä. Menin harhaan. Ja sitten, no niin, sama enemmistö kuin äskeiseen. Ja sitten tarkistus neljä, puolesta vastaan tyhjä hyöksytty. Ja sitten tämä loppuäänestys sähköisesti. Tästä äänestys alkaa. It's. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. That's the last one. Really? Really? Double <laughs> check. yes. Double check. <laughs> Okay, so the last one I mean. No niin, viimeinen, näin minulle kerrottiin, äänestämme EUn sisämarkkinoiden ja kuluttajan oikeuksien suojelusta lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta. Päätöslauselma. Esitys. Hyvin tärkeä aihe. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten otamme 33. Ja tässä on useita, eli puolesta, 33 vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36, ei, 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai ei. Tarkistetaan 49. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Viisikymmentä puolesta vastaan tyhjää ECR puolesta. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei. Seuraavaksi 54 puolesta. Ai, anteeksi. 50. No tarkistetaan 50. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 54 seuraavaksi. Äänestetään siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 55 ja 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää en tiedä. 66 ei ollut selvä, joten koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty, mutta en nähnyt käsiä täällä. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan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 81 puolesta vastaan tyhjää. No, tästä en tiedä. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 87 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 88 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan viitteet, tarkistus 1 ja 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 3 ja 4 puol- puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme päätöslauselma esityksestä koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja äänestykset päättyvät nyt tänään tähän. Kiitoksia oikein paljon. Enjoy the lunch. I hear that we have... Oikein. Hyvää ruokahalua lounalla. Meillä on nyt tauko ja tulkaapa takaisin kello 14.30, koska meillä on täällä itävaltalaisministeri paikalla. Ja siellä käsitellään terveyteen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä, eli 14.30 palatkaa takaisin tänne. Hyvää ruokahalua!